kysymys, joka liittyy yhteiseen euromaksualueeseen. Sepaan puheenvuoron saa ensimmäisenä rouva Bowles. Viisi minuuttia. Thank you. Kiitos. Komission jäsen, edeltäjäni, ekovaliokunnan puheenjohtajana sai aikaan tästä päätöslauselma 12. marraskuuta 2009. Paljonkaan ei ole muuttunut ja nyt minä esitän omaani maaliskuussa 2010. Sanoisinko, että todellakin nyt odotamme edistystä ennen sitten päästään tilanteeseen vuoden päästä. No komissio on kuitenkin ponistellut tiekartassaan syyskuulta 2009 olemme samaa mieltä toimijoiden kanssa kuudessa prioriteettialueessa, mutta enemmistö vastauksista komission omaan kuulemiseen sanovat, että tarvitaan selvä määrä aikaa, että saadaan kannustimia kaikkein vastahakoisimmille komission omin sanoin. No sen suoremmista ei voi sanoa. Siksi me esitämmekin, että saadaan sitova määräaika, ja no, olkoon se 30, 31. joulukuuta 2012. Nyt elämme aikoja, joilla on yhä enemmän rajattelyttäviä ostoksia ja sopimuksia. Ja me tarvitaan yhteisiä standardeja näitä maksuja varten, luottosiirtoja varten, suoramaksuja varten. Se on tärkeä osa yhteismarkkinoinnin kehitystä. On paljon parempi kuluttajakannalta, kun eivät joudu miettimään Onko erilaisia järjestelyjä maasta toiseen? Tai että jää kiinni, kun niitä on kerran. Ettei kuluttajat olisi kannattaisivat tätä hanketta. Mutta tarvitaan kuitenkin turvallisuutta ja on huolta siitä, jos ei ole riittävästi takuita hallinnoinnissa, muun muassa suorissa maksuissa. Maksujärjestelmät edustavat kolmas, kolmas osaa pankkimaksuista, eli siinä aika paljon tuloja pankeille, että sepä onnistuisi, mutta he eivät saa ihan omaa tahtoa läpi kokonaan. Maksuneuvoston on tunnustettava, että kuluttajat ovat huolissaan petoksista ja luottamuskikoista. Kuka heiltä, heitä puolustaa? Ehkä joku kiireessään ei huomakkaa tällaista transaktiota, varsinkin jos on hyvin pienestä summasta kyse. Siksi täytyy olla mahdollisuuksia myös kuluttajalla saada erityistakueita siinä, kun suoria maksuja suoritetaan. Ei riitä, että sanotaan, että pankki kattaa petokset. He eivät ole ennenkään shekkipetoksissa kattaneet, kun esimerkiksi Ranskassa on ollut ongelmia muun muassa vekseleissä ja ja shekkejä on mennyt kolmannelle tilille, jopa vuosien sen jälkeen, kun meidän maamme viranomaiset tämän porsanrajan sulkivat. Eikä ole tyydyttävä, että tätä lasketaan lisäpalveluilla. Ne eivät suojele kaikkia kuitenkaan. Tämä petosperuskirjakaan ei ole riittävä, eikä sitä voi maakohtaisestikaan hoitaa kun on kyse nimenomaan rajat ylittävästä peruskirjasta. Siksi me haluamme teidän olevan tiukkoja, jämäköitä, että saadaan ratkaisuja myös suurille maksuille 2010 loppuun mennessä. No, varmasti tänä vuonna merkittävästi tapahtuu kasvua myös viranomaisten toiminnassa. Nyt on tullut hyvä ajankohta mennä eteenpäin, varsinkin että jäsenvaltiota pyydettäisiin tekemään suunnitelmia, jos eivät ole vielä osallistuneet tutkimuksiin. Haluamme, että myös ne tai yksi jäsenvaltio, joka ei ole vielä ratkaisut ongelmaa liittyen lailliseen validiteettiin nykyisissä suorissa maksuissa niin, että tämä ongelma poistettaisiin pois päiväjärjestyksestä. Ja tärkein komastuskivi on korttimaksut. Tässäkin tarvitaan ratkaisukeinoja niin, että siinä huomioidaan kilpailupolitiikka ja sen määräykset. Nämä ovat tärkeitä asioita ja komission jäsen nyt sanomaan, että on tullut korkea aika olla jämäkkä ja lyödä lukkoon määräaikaa niin, että voimme siirtyä menestyksellisesti SEPAan. tämä hanke on kenellekään tärkeä yhtenäismarkkinoille, että se todellakin pääsisi liikkeelle. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraavasti komission puolesta herra Varnier, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät parlamentaarikot, olen iloinen, kun olen täällä joukossanne ja voin heti alusta asti tukea tätä eh, hanketanne, kuten rouva Bowles äsken ilmaisi asian, kuluttajat tarvitsevat turvallisuutta. Kun olin täällä kuultavana parlamentissa, niin sanoin, että äh, kuluttajat ovat sisämarkkinoilla juuri tällaisten konkreettisten hankkeiden myötä, ja SEPA on yksi tällainen hanke. Se on hyvin monimutkainen järjestelmä, mutta kuitenkin koko Euroopan kattava. Hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin kiittää parlamenttia tuesta SEPAlle. Ja haluaisin tässä eräitä asioita ottaa esille, jotka hyvin heijastavat näitä asioita, jotka meidän täytyy ratkaista. Muistan tämän valmistelevan työn, jota teimme. Pervanche Beresh muun muassa oli laati mietintöä. Ja siellä oli monenlaisia asioita, jotka liittyvät SEPAan. Niin, hyvä puhemies, olen sitä mieltä, että jos meillä olisi määräpäivä, se virkistäisi tätä hanketta. Sillä itse asiassa olisi monia myönteisiä vaikutuksia juridisesti, asiallisesti selkeämpiä, investoinnit olisivat selkeitä, eh, olisi kansalliset järjestelmät ja eurooppalainen järjestelmä, niin ne aiheuttavat päällekkäisyyden sekavuutta. Meillä on monenlaisia e, erilaisia vaihtoehtoja, joita pitää vielä tutkia. Se tehdään kevään aikana ja sitten katsomme, mikä on kaikkein tehokkain tapa toimia lainsäädännöllisesti. Nyt on maaliskuun alku ja on aivan liian aikaista minun ilmoittaa, mikä tämä määräpäivä meillä tulee olemaan. E, se on jossakin vuodessa 2012. Joka tapauksessa toimijoille pitää jättää aikaa sopeutua ehkä 12, ehkä 24 kuukautta. Aloite, lakilainsäädäntö aloitteessa voitaisiin ottaa niitä asioita esille, joita te olette ottaneet esille, myöskin ECOFIN neuvoston kantoja, jotta tästä tulisi sisällöllisesti parempi. Toinen asia on sitten, me haluamme, tarvitsemme tällaisia sekakomiteilta lausuntoja. Se on hyvin tärkeää, että me saamme asiaa eh, tällä korttipuolella eteenpäin ja myöskin näillä suoraveloitussektorilla. Erilaisia käyttäjäryhmiä otetaan tähän mukaan ja kohta tämä julkinen kuulemisvaihe on valmis. Siinä tietenkin tarkastellaan, kuinka tämä sopii kilpailulainsäädännön kanssa yhteen, joka kuuluu kollegalleni niin Almunjalle. Mitä sitten suoraveloituksiin tulee? Vuoteen 2012 meillä on väliaikainen, väliaikainen vaihe tässä menossa. Meillä on 0,08 senttiä per transaktio ja 70 prosenttia kuitenkin näistä siirroista tapahtuu ilman pankkien välisiä näitä maksuja. Se ei ole ainoa tapa kuitenkaan rahoittaa näitä toimia, mutta tehokkain. No mitä sitten tulee näihin erilaisiin kortteihin? niin Mastercardin sekä komitea, kansainvälinen komitea on, on ollut toimissaan ja asia tarkastelee myöskin EUn tuomioistuin. Mitä sitten näiden komiteoiden työskentelytapaan tulee? Komissio on jo selventänyt pelisääntöjä ja sitten tuomioistuimelta tulee vielä lisää oikeusvarmuutta. Kolmas asia, otin sen esiin kuulemistilaisuudessakin. Minä olen tyytyväinen, että korttipuolella on tehty aloite. Ja täällä on monia yksityisen puolen toimijoitakin ollut mukana. Ja minä olen tavannut markkinatoimijat, jo olen voinut, tai, että heidän kanssaan voin katsoa, minkälainen halu on mennä eteenpäin ja kuinka voimme koordinoida toimet. Ja sitten komissio tietenkin tarkastelee kilpailusääntöjä, e, jotta kaikki tämä korteihin liittyvä rahoitusjärjestelmä on perusteltua. No sitten hallinnointitapa. E, te tiedätte, että SEPAlla ei ole Euroopan kattavaa hallintomallia. Tässä on EKPn kanssa yhteinen aloite, jonka myötä e, tulisi tällainen SEPA-neuvosto, jossa olisi kuluttajat sekä teollisuusmaat mukana. Tällä tavalla keskustelu tulisi helpommaksi ja SEPA-hanke etenisi ja toteutuisi hyvällä tavalla. Meillä on ensimmäinen kokous keväällä. On aivan selvää, että minä tulen olemaan se, joka kertoo tarkkaan parlamentille, mitä SEPA-neuvosto tekee aina silloin, kun käyn rahavaliokunnassa kuultavana. No sitten kuluttajien kuluttajien intressi. Minä olen pahoillani siitä, että usein pankit suhtautuvat vähän, eh, vähän pidättyväisesti tähän kuluttajien vaatimuksiin. Eh, me voimme tässä maksuneuvostossa lisätä avoimuutta ja ottaa huomioon käyttäjien huolet. Maksuneuvosto onkin hyvä taho, joka tätä asiaa voisi hoitaa. Minä aion myös puuttua konkreettisiin asioihin, erityisesti niihin, jotka koskevat suoravelotuksen parantamista. Ja EKP tulee eh, pian eh, eh, kirjoittamaan tälle maksuneuvostolle kysymyksiä, jotta saadaan vastauksia kuluttajien kysymyksiin. Komissio saattaa tehdä aloitteita myöskin, jos me huomaamme, että jonkinlaisia esteitä täällä vielä on ja jos kuluttajilla on huolia. Niin hyvä puhemies. Olen päättänyt, että jatkan tällä tiellä, aivan kuten sanoin tammikuussa, ja kaikki nämä parannukset ja kaikki tämä toimet, mitä on parlamentissa tehty, niin ovat hyviä. Kiitoksia. Ja sitten Gozes EPP nimissä kaksi minuuttia, olkaa hyvä. President. Kiitoksia puhemies, herra komission jäsen. En epäilekään päättäväisyyttänne. Puhuitte tekijöistä, jotka olette jo esittänyt useimmissa vastauksissa ne esittämimme kysymyksiin ja joita tämä päätöslauselma vaatuu. Muistuttaisin kuitenkin vain, että vaikeus tässä aiheessa johtuu siitä, että tässä on kysymyksessä maksulaitokset ja maksudirektiivi, jonka esittelijän minulla oli kunniana olla, haluaa nimenomaan löytää tarvittavat lainsäädännölliset välit välineet, joilla voidaan kehittää eurooppalaista maksujärjestelmää ja parantaa kilpailua maksukysymyksissä. Otsikossa kaksi puhutaan nimenomaan rahoituslaitoksen perustamisesta. Tämä välttämättömyys, joka on hyvin monitahoinen kysymys, vaatii paljon. Olette aivan oikeassa sanoessanne, että maksulaitokset, pankkilaitokset ovat e, osoittautuneet hiukan vastahakoiseksi toteuttamaan e, näitä toimia. Yksi syy näihin ovat kustannukset. E, teillä esimerkiksi Ranskassa kustannukset vastaavat ja ovat korkeampia kuin euroon siirtymisessä vaaditut kustannukset. Niinpä kannattaa tutkia. Tätä asiaa pitää mielessä kahta seikkaa, joista toisesta muistuttekin. Tarkoitan, että meidän on seurattava kilpailusääntöjä, noudatettava niitä, mutta toinen tärkeä tekijä, jota ei saa unohtaa, on maksulaitosten kaupallinen toiminta. Ja tässä mielessä meidän täytyy saada niille kunnon korvaus me emme saa yksipuolisesti mielivaltaisesti määritellä näitä maksuja viittaamatta pankkien välisiin marginaaleihin, jotka aivan oikein osoititte liialliseksi. Luotammekin siihen, että te, herra komission jäsen, tällä tiellä yhteismarkkinoihin pystytte luomaan eurooppalaisia instrumentteja, jotka helpottavat maksujen toteuttamista. Eurooppalainen maksualue on keskeinen väline Euroopan sisämarkkinoilla. Ja olemme iloisia siitä, että on saatu aikaan. Minun ryhmäni tukee tätä täysin ja haluaisimme, että se toimii kunnolla, enkä minulla ole mitään sitä vastaan, mikäli meillä olisi jonkinlainen takaraja tälle siirtymisvaiheelle. On sitten kolme tai neljä tai viisi kuukautta, se nyt ei ole niin tarkkaa, vaan meidän täytyy pitää huolta siitä, että tämä järjestelmä saadaan täysin toimimaan. Ja siihen liittyy kaksi asiaa. Ja tämä on nyt vetomus teollisuudelle ja sen pitää olla loppukäyttäjille ystävällinen järjestelmä. Meillä ei voi olla mitään huhuja tai mitään salaista vastarintaa tai me emme voi enää ylläpitää tätä vanhaa järjestelmää ja siksi meidän täytyy saada tästä uudesta järjestelmästä toimiva myöskin loppukäyttäjien kannalta. Ja tietysti täytyy aina miettiä myöskin talouden etuja. Ja tässä haluaisin ottaa yhden kohdan esille, joka on aina kompastuskivi. Ja tämä koskee myöskin sitä, miten eh, pankkiliikenteessä toimitaan. Ja taloustieteilijät vielä eivät ole pystyneet kehittämään järkevää mallia tähän, ja siellä on vielä ongelmia. Ja mikäli talous itse ei pysty esittelemään yhtenäistä mallia Euroopan unionin sisälle, niin sitten komission, ja sehän lukee myöskin tässä päätöslausumassa, komission on tietyn määräajan kuluessa, tämän vuoden kuluessa vielä tehtävä konkreettinen ehdotus, koska ei voi olla niin, että toteamme vain, että meillä pitää olla takaraja määrä tälle siirtymisajalle, mutta kuitenkaan ei pidettäisi huolta näistä jotka vastustavat näitä muutoksia ja meillä täytyy olla yhteisiä aloitteita ja silloin voimme saada tämän järjestelmän toimimaan ja se on meidän panoksemme tähän keskusteluun. Oh, Kiitos. Ehrenhauser, Dank. Ähm, es ist gut, dass wir den Euro haben. Kleine Länder wie eben ähm, mein Heimatland. On. Oma, oma, oma jäsenmaani Itävalta on jo kokenut hyvin paljon painostusta tämän kriisin aikana, mutta eurokolikko on nyt jotain, josta puuttuu vastuuta. Ja meillä on nyt muutamia kysymyksiä komissiolle. Ensinnäkin, kuka on vastuussa eurojärjestelmän alijäämäisyydestä ja kuka on vastuussa siitä, että Kreikan budjettilukuihin ei puututtu jo aikaisemmin? Ja eikö tänään nyt puhuta Kreikasta, mutta oikeastaan ongelma on Espanja. Voiko komissio taata, että Espanja ei toimita tänne vääriä budjettitietoja ja mitä komissio tekee näille asioille. Ja meidän pitää toimia avoimesti ja kaikki, jotka kantavat vastuuta, pitäisi myöskin saada tilille näistä teostaan, koska jos nämä henkilöt todella joutuvat vastuuseen, silloin voidaan taata, että viime kädessä näitä pelisääntöjä on kuitenkin noudatettu. Kiitos Ferber ja Kiitos, Ferber. Kiitoksia, puhemies, hyvät kollegat. Ensinnäkin pitää paikkansa, että meillä pitäisi, kun meillä on yksi valuutta, niin pitäisi olla myöskin samat menettelyt joka maassa. Ja meidän täytyy nyt vähän miettiä, miten näitä menettelyitä, joita vielä kaikkialla ei sovelleta, miten ne saataisiin toimimaan ja miten voimme toimia. Täytyy myöskin todeta, että joissain kohdissa meidän täytyy vähän muuttaa sääntöjä. Itse tulen maasta, jossa tilinpäätösmenettely on hyvin monimutkainen ja tiettyjen maksujen suorittaminen, jotka ovat säännöllisiä, niitä tulisi helpottaa. No se, mitä nyt säännöissä sanotaan, siellä on hyvin paljon byrokraattisia, monimutkaisia sääntöjä, ja siksi olisi erittäin hienoa komission jäsen, jos nyt mietittäisiin jotain takarajaa. Me kaikki haluamme, että nimenomaan tällä alalla toimitaan yhtäältä. Meidän ei pidä mahdollistaa mitään petoksia rajat ylittäen, mutta toisaalta kaikki esimerkiksi lehtien tilausmaksut, kunnallisverot, kännykkämaksut ja kaikki tällaiset, niitä voitaisiin hoitaa tulevaisuudessa vähän yksinkertaistetussa muodossa. Ja siksi pyytäisin, ja tästä on myöskin tehty tarkistuspäätöslausemaan, eli meidän pitäisi vaikuttaa siihen, että menettelyt yhteis- yhtenäistettäisiin jäsenvaltioissa ja että vihdoinkin saisimme ottaa käyttöön tämän yhtenäisen maksualueen. Kiitos. Kiitos Karas ja Tilota. Kiitos, Karas, kaksi minuuttia. Komission jäsen, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Me kaikki varmaan olemme samaa mieltä siitä, että komission jäsenen vastuu ja vastaus tähän kysymykseen oli hyvä ja haluamme häntä kiittää siitä. Se vastaa Euroopan parlamentin tavoitteita. Ja sitten toinen asia, jonka nyt haluaisin todeta, se liittyy tähän metodiin sääntelyyn, jonka me olemme valinneet tässä asiassa pankkialalla. Siellähän ei aina ole pystytty tekemään hyvää työtä. Ja sadat pankit ovat viime aikoina tulleet mukaan tälle yhtenäiselle maksualueelle. Maksualue on osa sisämarkkinoita. Se on suurempi kuin euroalue, mutta se ei kuitenkaan vielä ole loppuun saatettu. Ja todellakin pitäisin hyvänä sitä, että me määrittelisimme jonkun sitovan takarajan tälle järjestelmälle, koska tällaisen takarajan avulla me voimme vähän painostaa eri tahoja hoitamaan avoinna olevia kysymyksiä. Ja meidän täytyy myöskin hoitaa sitä, että asiat hoidetaan yhtenäisesti kaikkialla ja että kaikki osapuolet vielä keskustelevat keskenään ja miettivät, mitä pitää vielä tehdä. Mutta tällainen yhteinen takaraja on nyt tarpeen, jotta tämä yhtenäinen euromaksualue saataisiin hoidettua kuntoon mahdollisimman pikaisesti. Kiitoksia sitten Kasa puhemies arvoisa komission jäsen sepa on kannustettava hanke joka varmasti on suureksi hyödyksi siinä että parannamme rajat ylittävien maksujen tehokkuutta ja siirrymme todellisiin yhtenäismarkkinoihin näiltä, näiltä hajautuneilta kansallisilta markkinoilta niin, että sijaitseepa sitten missä tahansa Euroopan unionin alueella, voi käyttää yhtenäistä maksualuetta ja maksuvälineitä. Toinen suuri etu on siinä, että kokonaiskustannukset vähenevät sen suhteen, kun siirrellään pääomia Euroopassa maasta toiseen. Nythän nämä kulut muodostavat noin 2-3 prosenttia BKTstä. SEPAN perustavoitteenahan oli se, että luotaisiin todellinen yhtenäinen maksualue koko Euroopan laajuisesti. Ja aivan ymmärrettävää, että tällaisen kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen ei ole sunkaan helppoa. Etenkin kun otetaan huomioon se, että on ollut pakko löytää äh, jonkinlaisia kompromisseja kansallisten pankkiyhteisöjen käytäntöjen ja etujen välille. Tarkoitus on kuitenkin edistää näitä SEPA-standardeja. Tämä on kallista ja luonnollisesti nyt hiljan on ollut muitakin prioriteetteja mielessä. Uudistuksia tarvitaan ja aivan realistinen aikataulu olisi lyötävä lukkoon mahdollisimman pian. On keskeistä, että oikeudellisesti sitova aikataulu määritellään SEPA-alueelle, niin kuin kollega Karasuuri totesi. Ei voida hyväksyä sitä, että nyt Tänään meillä ei ole mitään konkreettista aikataulua, jota noudatettaisiin. Se, että sallimme kansallisten järjestelyjen olla käytössä SEPAn rinnalla, on tehotonta. Sen takia pyydänkin komissiota ja komission jäsentä samanaikaiseksi varmuutta tälle epävarmalle sektorille niin, että meillä todellakin on oikeudellisesti sitova määräaika, josta pidetään kiinni ja se määritellään selvästi. Kiitos. Sitten menettely puhujalistaa. Ensin yksi minuutti, olkaa hyvä. Herra komission jäsen, herra puhemies, haluaisin sanoa, että oma maani, eh, Romania, eh, toteuttaa juuri merkittäviä vaiheita liittyessään SEPAan. Vuonna 2009 lokakuussa eh, Euroopan komission numero 64, joka koskee maksutapoja, eh, siirtyi eh, osaksi lainsäädäntöämme. Vuodesta 2007 olemme olleet jo Euroopan maksuneuvostossa jäseninä ja niinpä me olemme halunneet toimia koko ajan tähdeten siihen, että liitymme jonakin päivänä SEPAan siirtymälaina eh, tilanne järjestettiin ennen siirtymistä euroon ja, tulla, ja eh, lopullisesti suunnitelmat tullaan soteuttamaan kolmena tulevana vuonna. Tähän liittyvät julkiset palvelut, vakuutukset ja eh, teletoiminta, jolla vielä joudutetaan SEPAan liittymistä finanssiministeriö on eh, ilmoittanut, että euron liittymisen jälkeen seuraava vaihe on SEPAan liittyminen. Sitten komission nimissä Barni, olkaa hyvä. Herra puhemies, eh, kiitän jokaista eh, puheenvuoron käyttänyttä teidän puheenvuoronne tekivät minun syön vaikutuksen, erityisesti herra Bols. Minusta on hienoa, että olemme näin yhtä mieltä näistä kysymyksistä. Haluamme tukea, niin kuin jo osoitittekin, laajalti parlamentissa tätä yhteistä maksualuetta sen vakuuttaa osaltaan myös tuleva päätöslauselma kahtena tulevana vuonna. Nyt on vain toteutettava lopullinen järjestelmään siirtyminen. Ja kuten sanoin, minun on tehnyt suuren vaikutuksen sen päättäväisyys, jolla olemme halunneet määrätä myös rajapäivämäärän. Tämä määräaika vaatii minulta kuitenkin muutamia viikkoja hyödyllistä aikaa, jolloin voin tavata kaikkia toimijoita, pankkialan edustajia, kysyn heidän kantansa hyvinkin nopeasti. Ja tämän keskustelun jälkeen, joka koskee SEPAn oikeaa toteuttamista. Tulen tekemään lopullisen päätöksen hyvinkin nopeasti, niin kuin rouva puhemies esittikin. Tämä ei ole mikään vaatimaton saavutus. Tämähän riippuu kokonaan kuluttajista, pienyrityksistä, kansallisesta hallinnosta. Neuvosto toimii niin ja toivoo sitä, että kaikki nämä käyttäjät otettaisiin huomioon Eh, haluaisin sanoa Rova Baseskulle, että tulen kiinnittämään erityistä huomiota eh, uusien jäsenmaiden ponnisteluihin, jotta ne täydellisesti liittyisivät eh, järjestelmään. Tiedän, että tämä on tapahtunut teidän maassanne niin kuin muuallakin. Sepan liittyminen tapahtuu siis kaikkien osapuolten etua ajatellen. Meillä on ollut kuulemistilaisuuksissa jo mahdollisuus alleviivata sitä, että lisää avoimuutta tarvitaan tulevien keskustelun aikana haluan vielä selvittää toimijoiden näkemyksiä. Tietääkseni missä määrin he ovat äh, halukkaita yhdenmukaistamaan toimintansa äh, mahdollisen äh, eurooppalaisen korttijärjestelmän täydelliseksi toteuttamiseksi. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joita tulen pankkisektorin kanssa ottamaan vielä esiin. Mutta vielä, rouva puhemies, haluaisin kiittää teitä rakentavasta ja eh, voimakkaasta osallistumisesta tänne keskusteluun. Tämä vastaa myös Euroopan komission vakaa, vakaata, eh, vakaumusta. Kiitoksia. kiitän kaikkia puhujia, komission jäsentä. Sitten tämä keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys toimitetaan huonella huomenna. Seuraavaksi vuorossa on Lenen mietintö yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätökset, mikroyhteisöt ja esittelijä Lene saa neljä minuuttia, olkaa hyvä. President, meine sehr Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Tässä mietinnössä Kyse on siitä,